Uh, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, voimme aloittaa tämän kokouksemme, valiokuntakokouksemme toisen osan tänä aamuna. Tämä kokous kestää 11 asti ja 11 sitten jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Ensimmäisenä kohtana tämän aamun esityslistalla on keskustelu Ville Itälän kanssa. Hän on tilintarkastustuomioistuimen instituutionaalisista suhteista vastaava jäsen. Eli hän siis edustaa tilintarkastustuomioistuinta, joka on tietysti meille tärkeä taho. Haluaisin muistuttaa teitä kollegat, että herra Itälä kertoo meille yhteistyöstä parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Hän puhuu siitä, miten tämä yhteistyö voisi vahvistaa parlamentin valvontaoikeuksia ja tehtäviä. Kuten tiedätte, me haluaisimme, että lainsäädännöstä tulee parempaa. Joskus parempi lainsäädäntö tarkoittaa sitä, että sitä on vähemmän. Joskus siis, mutta ei aina. On hyvin tärkeää, että me vahvistamme valvontaamme. Eli esimerkiksi nämä täytäntöönpanokertomukset ovat hyvin tärkeitä. Herra Itälä puhuu myös vuoden 2015 toimintakertomuksesta ja, ja tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista. Erityiskertomukset esittelevät varainkäyttötarkastusten tuloksia erityisistä aiheista niissä voi olla kyse esimerkiksi energian huoltovarmuudesta ja ydinvoimaloiden käytöstä poistamisesta. Niissä tarkastetaan varainkäytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja niissä yritetään parantaa parantaa siis varainkäyttöä. Eli siis Kyse on siitä, miten EUn varoja käytetään. Sehän on myös meille tärkeä kysymys. Jos kyseessä puhutaan esimerkiksi täytäntöönpanokertomuksesta, tänään voimme siis keskustella tilitarkastustuomioistuimen työstä ja voimme ehdottaa tilintarkastustuomioistuimelle mitä se voisi ottaa työohjelmassaan huomioon. Eli varmasti herra Itälä odottaa innolla sitä, että teemme ehdotuksia. Ehkä Ville Itälä voisi nyt tässä aluksi pitää alustuspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, olen iloinen voidessani tulla puhumaan tälle valiokunnalle. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun tilintarkastustuomioistuimen jäsen on tässä valiokunnassa. Haluaisin sanoa alkuun muutaman sanan ja sitten kuuntelen mielenkiinnolla teidän ajatuksianne ja jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan niihin parhaani mukaan. Ensiksi haluaisin mainita sen, että tilintarkastustuomioistuin on EUn riippumaton ulkoinen auditointi elin. Me emme ole osa Euroopan komissiota ja sen sisäistä tarkastusta ja valvontaa, emmekä ole osa mitään muutakaan toimielintä. Perussopimusten mandaatin mukaan meidän tehtävämme on tukea Euroopan parlamenttia ja auttaa sitä siinä, kun se valvoo Euroopan unionin talousarvion täytäntöönpanoa. Ja mitä paremmin me onnistumme tässä tehtävässä, sitä paremmin voimme varmistaa, että EU EUn demokraattinen vastuunkanto toteutuu. Kaksi meidän pitkän aikavälin tavoitteistamme tähtää tämän haasteen tavoittamiseen. Ensinnäkin tarkoituksena on keskittyä niihin tuotteisiin, joilla pystytään parantamaan EUn vastuunkantoa, erityisesti mitä tulee varainkäyttöön. Ja toinen on sitten se, että haluamme tehdä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, jotta voidaan taata, että EUn vastuu toteutuu täysimääräisesti ja tehokkaasti. Konkreettisemmalla tasolla me olemme hyvin sitoutuneita tarjoamaan hyvin relevantteja, laadukkaita ja oikea-aikaisia tuotteita, jotka auttavat parlamenttia kehittämään veronmaksajien rahojen käyttöä. Mutta nämä parhaatkaan tuotteet eivät riitä, jos politiikan laatijat eivät niitä käytä. Me haluamme parantaa tätä vastuunkantoa ja se riippuu meidän tärkeimmistä sidosryhmistämme, eli tässä tarkoitan tietenkin Euroopan parlamenttia. Jotta pystymme kehittämään näiden tärkeimpien sidosryhmien välistä yhteistyötä, olemme aloittaneet tämän uuden parlamentin kanssa työn, jossa pyritään selvittämään, kuinka näitä auditointituotteita voidaan kehittää. Mitä nämä auditointituotteet sitten ovat? Kenties tärkein on vuosikertomus, joka julkaistaan joka vuosi marraskuun alussa. Me tarkastamme myös noin 50 EUn viraston ja muun elimen tilit. Nämä tehtävät tulevat meille perussopimuksista ja vievät yli puolet resursseistamme. Mutta minä haluaisin tänään mieluummin puhua teille erityiskertomuksistamme. Tämä nimi ei kerro paljoakaan, ja onkin ehdotettu, että tuo nimi tulisi muuttaa sellaiseksi, että se kertoo paremmin, mistä näissä kertomuksissa on kyse, eli ne ovat varainkäytön tarkastuskertomuksia. Näissä kertomuksissa tarkastellaan sitä, kuinka EUn politiikkoja ja eh- ohjelmia pannaan täytäntöön, tapahtuuko se taloudellisesti tehokkaasti ja toimivasti. Niitä kutsutaan myös kertomuksiksi, joissa rahalle saa todella vastinetta. Nämä ovat kertomuksia, joihin aiomme panostaa enemmän resursseja tulevaisuudessa. Toinen pitkän aikavälin tähtäin on yhteistyö sidosryhmien kanssa ja mitä parlamenttiin tulee, meillä on kaksi luonnollista tilaisuutta, joissa tätä yhteistyötä tehdään. Ensinnäkin silloin, kun tilintarkastustuomioistuin suunnittelee auditoinnin kohteitaan tulevalle vuodelle ja toisekseen sitten, kun nämä tarkastuskertomukset on, on julkaistu tai ne julkaistaan. Ja kuten puheenjohtaja muistaa, tänä vuonna olemme aloittaneet uuden prosessin, jossa tilintarkastustuomioistuimen edustaja on läsnä valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Tarkoituksena on käydä vuoropuhelua puheenjohtajien kanssa ja ymmärtää parlamentin kannat tärkeillä politiikan aloilla entistä paremmin. Näiden kokousten aikana ja niiden jälkeen tällainen kokous järjestettiin siis 9. kesäkuuta, saimme monia mielenkiintoisia ajatuksia tulevia tarkastuksia koskien. Laadimme nyt ensi vuoden työohjelmaamme ja meillä on jo olemassa tärkeimpien tehtävien luettelo. Ja kuten sanoin, tulevina viikkoina tilintarkastustuomioistuin laatii ensi vuoden työohjelmansa ja saa sen valmiiksi ja se lähetetään sitten kaikille parlamentin valiokunnille vielä viimeinen asia näiden kertomusten esittelystä, erityisesti näiden erityiskertomusten esittelystä täällä parlamentissa. Kuten tiedätte, esittelemme aina nämä erityiskertomukset tuolla talousarvion valvontavaliokunnassa, mutta osana tätä strategiaa, jossa haluamme kehittää yhteistyötä sidosryhmien kanssa, olemme alkaneet esitellä tapauskohtaisesti myös kertomuksia erityiskertomuksista valiokunnissa. Tällainen kertomusten esittely laajentaminen on todella tärkeä kehitysaskel. Tärkein etu, joka siitä saadaan minun mielestäni, tulee siitä, että tällä tavoin parlamentin valiokunnat voivat käyttää meidän havaintojamme ja suosituksiamme silloin, kun ne käyvät läpi olemassa olevaa lainsäädäntöä tai laativat aivan uutta lainsäädäntöä. On jo korkea aika, että ulkoinen, ulkoisen tilintarkastajan kertomuksia käytetään täysimääräisesti. Aiempi tapa oli se, että parlamentin kommentit ja vastine tuohon vuosikertomukseen ja erityiskertomuksiin käytiin läpi vastuuvapausmenettelyn puitteissa, mutta ajat muuttuvat. Julkista rahaa ja sen käyttöä täytyy valvoa entistä paremmin ja parlamentilla on siinä suuri rooli toivonkin, että tämä parlamentti käyttää myös näitä meidän erityiskertomuksiamme lainsäädäntö- ja talousarviomenettelyissä. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, me haluamme tuottaa relevantteja, oikea-aikaisia ja asiakasystävällisiä, käyttäjäystävällisiä tuotteita, mutta me tarvitsemme teidän panostanne ja palautettanne tähän. Mihin meidän tulisi keskittyä, milloin näistä havainnoista tulisi kertoa ja kuinka ne relevantit havainnot saataisiin parhaiten teidän tietoonne. Näissä asioissa tarvitsemme apuanne. Odotamme kovasti vuoropuhelua näistä aiheista parlamentin valiokuntien kanssa, ei vain tänään, vaan myös tulevaisuudessa ja jatkuvasti. Lopuksi haluaisin kiittää vielä teitä, puheenjohtaja, ja tätä valiokuntaa tästä mahdollisuudesta. Nyt odotan mielenkiinnolla, millaisia kommentteja, ehdotuksia tai kysymyksiä teillä on. Kiitos. Kiitos. Kiitos, Ville Itälä. Kolme kysymystä. Eli siis mihin keskittyä, miten, miten esitellä nämä tulokset ja mikä tuo kolmas kysymys olikaan? Voisitko toistaa sen? Miten voimme parhaiten viestiä näistä, näistä tuloksista teille? Good. Uh, Hyvät kollegat, voimme aloittaa. Kuka haluaa aloittaa keskustelun? Olkaa hyvä. Henna Virkkunen. Kiitos puheenjohtaja. Reitellä kysyi tästä viestinnästä. No tämä on hyvä alku tälle vuoropuhelulle, että tulitte sieltä tilintarkastustuomioistumista. Mielestäni on hyvin tärkeää, niin kun sanoitte, että voimme saada palautetta teiltä ja voimme antaa teille myös omia ajatuksianne. Olisi mielenkiintoista kuulla vähän lisää siitä, mitä teillä on suunnitteilla 2016 työohjelman osalta, mihin aiotte keskittyä, onko jotain tiettyjä aloja, jotka koskevat meidän valiokuntaamme, kuten jotain energiaa tai tutkimusasioita tai teollisuusasioita, ja aiotteko näihin keskittyä ensi vuonna. Olisi mielenkiintoista saada vähän lisää tietoa näistä ongelmista. Kun ongelmia löytyy, niin minkälaisia syitä siellä taustalla yleensä on. Onko eh, siellä se, että säännöt eivät ole selviä Euroopassa, että meillä on lainsäädäntöongelmia tai mitä syitä siellä on näiden ongelmien taustalla ja onko olemassa eroja jäsenvaltioiden välillä ja onko sitten jotain erityisaloja, joilta on löytynyt paljon ongelmia joihin pitäisi, joihin pitäisi erityisesti keskittyä. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi Bor, edustaja Borredi. Presidente, giusto <clears throat> due parole di apprezzamento su, su questa istituzione, perché la nostra delegazione... Kiitos. Haluaisin sanoa, että todellakin arvostamme teidän tilitarkastustuomioistuimen työtä. Se on meille tärkeää työtä, kun me takaamme vastuunkannon julkisesta varainkäytöstä. Eli on todella tärkeää vahvistaa tilintarkastustuomioistuimen riippumatonta mandaattia. Me olemme tätä täällä parlamentissa vasta olleet vuoden, mutta haluaisimme vielä sanoa, että olemme kovasti arvostaneet aloitteitanne. Ensinnäkin sitä, että olette valvoneet, mitä Barosson kakkoskomissio teki, kun se toteutti talousarviota. Lisäksi olette valvoneet erillisvirastojen varainkäyttöä ja olette puuttuneet eturistiriitoihin ja olette esittäneet suosituksia ja löydöksiä näissä yhteyksissä. Olette myös puhun, puhuneet kohesiorahastojen ja muiden rahastojen tehokkaasta varankäytöstä. Parlamentti toivoo, että näitä tarkastuksia tehdään vielä enemmän. Tämä on EUn ja sen kansalaisten edun mukaista. Teillä on EU:ssa, EUn rakenteen puitteissa erityinen rooli. Mielestämme teidän roolinne on keskeinen, jotta voidaan lisätä tällaista valvontakulttuuria. Me aiomme kyllä tukea kaikkia teidän aloitteitanne. Olkaa hyvä. Kiitos. Uh, let me... Kiitos. Hyvät kollegat, haluaisin muistuttaa tai ehkä hieman selittää teille sitä, että Ville Itälä tuossa aivan oikein mainitsi, että normaalisti tilintarkastustuomioistuimen edustajia on mukana valiokuntien puheenjohtajakokouksessa ja hän oli minun kutsustani puheenjohtajakokouksessa, tuossa puheenjohtajakokouksessa mukana muutama kuukausi sitten, mutta nyt on puhuttu siitä, että että istuimen edustajia kävisi myös yksittäisissä valiokunnissa, sellaisissa valiokunnissa, jotka ovat tärkeitä varainkäytön tarkastuksen kannalta ehkä ei kaikissa valiokunnissa, siis, mutta keskeisissä valiokunnissa. Kutsuin Ville Itälän tänne, jotta voisimme saada tämän prosessin käyntiin. Haluaisiko joku muu nyt vielä käyttää puheenvuoron? Sillä minulla itselläni olisi muutama kysymys vielä. Ensinnäkin meitä kiinnostaisi, mistä varainkäytön virheet EU-ssa yleensä, minkä, mitä ovat yleisimmät virheet, sillä täytäntöönpanokertomuksia varten on todella tärkeää, että kiinnitämme huomioon juuri näihin yleisimpiin virheisiin. Ja toinen kysymys. Sellaiset ohjelmat kuten Horisontti 2020 ja COSME-ohjelma tulevat nyt puolivälin arvioinnin vaiheeseen. Komissio siis arvioi niitä. Ja meidän pitää olla hyvin valmistautuneita Kosmen ja Horisontti 2020 ohjelmien arviointiin, sillä meidän pitää myös antaa palautetta komission kertomukseen. Joten olisi hienoa, jos te voisitte auttaa meitä jo nyt tässä, tässä valmistautumisvaiheessa, ei pelkästään komission kertomuksen jälkeen. Se olisi oikein hienoa. No ehkä nämä kysymykset riittävät. Kaksi kysymystä siis minulta. Haluaisiko joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Joten Ville Itälä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kommenteista ja kysymyksistä. Yritän nyt vastata. Ehkä lähden liikkeelle teidän kysymyksistänne. Ensinnäkin kysymys, joka koskee kosmea ja horisontti 2020. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että kaikki valiokunnat voivat aina pyytää meiltä kannanottoa tällaiseen lainsäädäntöasiaan tai kun on puolivälin katsaus näiden hankkeiden kohdalla. Eli kehottaisin teitä kyllä esittämään näitä kysymyksiä, jos ajattelette, että niistä voitaisiin saada lisää arvoa. Ei kyse ole vain siitä, että meidän pitäisi nyt tehdä jotain, emmekä niin sitten tiedä, käytettekö näitä tietoja vai ettekö, vaan jos te pidätte jotain asiaa tärkeänä, niin ottakaa meihin yhteyttä, niin me sitten vastaamme ja kerromme siitä, mitä olemme tehneet. Mitä tulee näihin käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten, tai ohjelmien, kuten Horisontti 2020 ja COSME, me emme ole auditoineet niiden täytäntöönpanoa. Tämä johtuu siitä syystä, että ne ovat vasta täytäntöönpanon varhaisessa vaiheessa ja sen takia mitään paljon tarkistamisen mahdollisuuksia ei ole. Mutta lokakuussa 2012 itse asiassa annoimme kannanoton neuvoston pyynnöstä. Kyseessä oli komission ehdotus, joka koski horisontti 2020 ohjelmia. Tätä pitäisi ehkä päivittää, koska se on vähän vanha, mutta vuosikertomuksessa 2014, joka julkaistaan marraskuun loppupuolella täällä parlamentissa ja siinä tarkastellaan näitä Euroopan 2020 tavoitteita, miten ne heijastellaan jäsenvaltioiden kohesio-ohjelmissa ja 2014 asiakirjassa myös korostamme joitain asioita ja vaaroja, jotka liittyvät Horisontti 2020 täytäntöönpanoon. Tämä siis ensi kuussa. Ja sitten suunnitteilla, tämä on tietysti vain suunnitelma tässä vaiheessa, on, että kun saamme vuosi kertomuksen 2015, vuonna 2016 valmistuu siis, niin sitten katsotaan, miten komissio pärjäsi 2020 strategian Eh, puolivälikatsauksessa, erityisesti jos ajatellaan 2020 tuloksia ja tämä tietysti mm, tästä olisi apua 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sitten täällä kysyttiin näistä virheistä. No näitä ongelmia on erilaisia. Ensinnäkin ja yleensä nämä koskevat vuosikertomusta, mutta ne löytyvät myös eh, tukikelpoista kuluista, kun on pyydetty niiden maksattamista. Esimerkiksi ALV-maksuissa on tyypillisiä eroja. Ja sitten nämä tukikelpoiset hankkeet, eh, edun saille innovatiivinen, innovatiivinen tuki sellaiselle hankkeelle, joka ei ole innovatiivinen. Ja sitten PK tukia, jos niitä on maksettu suurille yrityksille. Tämä on tyypillistä, sillä ne pitää maksaa nimenomaan pk-yrityksille eikä suurille yrityksille. Ja suurimpia ongelmia on aina liittyen julkisiin hankintoihin. Ja tästä on paljon esimerkkejä. Esimerkiksi sitä muutetaan sopimuksen kattama ala sen jälkeen, kun rahat on saatu. Tämä on tyypillinen ongelma. Mutta erityiskertomuksesta aina katsomme, tuleeko tästä hankkeesta lisää arvoa Euroopan unionille ja käytetäänkö rahat tehokkaasti. Ja kun katsotaan sitten tämän sopimuksen katoa ala. No, me olemme päättäneet asiasta keskustella erityisesti valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa ja mietitään, mitkä ovat näitä tärkeitä asioita, joita kannattaisi eh, auditoida. Meillä ei tietysti ole niin valtavasti resursseja, että kaikki toivomukset voitaisiin täyttää, mutta jotkut aiheet sieltä sitten valitaan ja keskitymme joihinkin osiin näistä aiheista – sitten käytämme kansainvälisiä standardeja. Nyt olemme esimerkiksi ajatelleet aloittaa pakolaisasioiden tutkimisen. Tähän menee jonkun verran aikaa ja me vähän teemme tutkimuksia ja sitten tiedotamme parlamentille. Ja sitten tämä keskustelu siitä, miten on parasta auttaa parlamenttia. Tietysti Eh, tilintarkastusvaliokunta on kaikkein tärkein kumppani, mutta on myös hyviä tietoja, suosituksia, jotka liittyvät valiokuntiin ja on varmasti hyvä näissä valiokunnissa keskustelua käydä. Voisin antaa jotain esimerkkejä, joista kysyitte, eli näistä tulevista kertomuksista tämän vuoden lopulla ja ensi vuonna, tämä jonka jo mainitsitte, on energia toimitusvarmuuden parantaminen parantamalla energian sisämarkkinoita niin pitkälle kuin tiedän, niin tämä varmasti kiinnostaisi täälläkin aika lailla. Ja tammikuussa 2016 on tämä EIT, jonka avulla voidaan tarkastella sitä, onko innovaatio- ja teknologiainstituutio hyvää tapaa saada aikaiseksi innovaatiota Euroopassa. Ja sitten on ydinvoimainen käytöstä poistaminen 2016 tämä on tulossa ja sitten on biopolttoaine politiikka, jos tämä kiinnostaa. Tämä liittyy tietysti lähinnä ympäristövaliokuntaan, mutta ehkä on joitain asioita, jotka koskevat teitäkin. Ja sitten on teitse kuljettaa rahti. Tämä tietysti koskee myös TRAN-valiokuntaa, mutta olisi oikein hyvä, jos tästä kokouksesta olisi sellainen lopputulos jotkut näistä erityiskertomuksista otettaisiin näin käsittelyyn. myös tämä ei ole kyllä liikaa. Minä olen ollut, minä olen ollut täällä myös ja tiedän, että jos on kaksi kolme tällaista erityiskertomusta meiltä vuosittain, kaikista tärkeimmät tuskin niihin kauhean kauan aikaa menee. Eli tässä vastaukset teille. Kiitos paljon. Kollega Martanella ilmeisesti on vielä yksi kysymys, mutta minullakin olisi vielä yksi lisäkysymys. Haluaisin nimittäin kysyä, missä olosuhteissa meidän pitäisi tai me voisimme pitää virheitä, sillä mainitsitte virheet tuossa monta kertaa. Missä määrin virheitä pitää sitten pitää petoksina? Missä olosuhteissa niitä pitäisi pitää petoksina? Ja nyt kollega Martaan vielä. Kiitos. Niin, minulla olisi kaksi kysymystä. En tiedä, kuuluuko tämä teidän toimivaltaanne. Tehän puhuitte halustanne halutu, halustanne auttaa pk-yrityksiä. Minkälaisia vaikeuksia pk-yrityksillä on mielestäni hyötyä EUn rahastoista? Voi olla, että niillä ei ole työvoimaa, työntekijöitä tällaisten hakemusten tekemiseen ja, ja rahastoista varojen hakemiseen, ja ne eivät pääse hyödyntämään niitä lainkaan, ja voi olla, että niillä ei ole tarpeeksi korkeatasoista teknistä osaamista päästä mukaan. Ja entäpä sitten se aika, jolloin laitetaan hakemus rahastoihin ja, ja sitten, se, sitten se aika, jolloin itse asiassa saa ne rahat sieltä, se viivehän on aivan liian pitkä – meillä on järjestöjä, jotka ovat hyvin suurissa vaikeuksissa, ovat joutuneet sulkemaan ovensa, koska rahat, rahat näistä rahastoista tulevat aivan liian myöhään. Pitäisikö näitä sääntöjä kenties jotenkin ja toimintaa jotenkin äh, yksinkertaistaa, ettei tässä ole mitään Loch Nessin hirviötä, jota vastaan täytyy taistella. Tehän totesitte, että tärkeää on toimia huolellisesti ja vastuullisesti, ja se on mielestäni todella tärkeä asia. Kiitos. Very much. Kiitos paljon. Nyt voitte vastata. Yeah, thank you if I... Kiitos. Aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä jälleen. Ensinnäkin tietysti te teette päätökset. Me vain tarkastelemme näitä asioita ja laadimme erityiskertomuksia. Yritämme näin auttaa teitä Joissakin erityiskertomuksissa keskipisteessä ovat olleet juuri PK-yritykset. Toisen näistä mainitsinkin jo. Ja tässä mm, meillä on esimerkiksi myös verkkokaupasta tullut erityiskertomus jokuinen kuukausi sitten. Siinä oli kyse todellakin siitä, miten PK-yritykset voivat käyttää näitä erityisvaroja parantaakseen verkkokauppaansa. Lisäksi olemme julkaisseet erityiskertomuksen yrityshautomoista. Siinäkin on kyse muun muassa pk-yrityksistä. Sitäkin voitte katsoa. Lisäksi olemme tarkastelleet myös EUn varoja, jotka menevät mikroyrityksille. Yritän nyt tässä löytää näitä äh, mutkin yrityskertomukset, mutta joka tapauksessa minä jätän sihteeristölle tämän, tänne tämän luettelon. Voitte katsoa sitä ja voitte katsoa, missä erityiskertomuksessa olemme käsitelleet PK-yritysten asioita ja näiden erityiskertomusten laatija voi sitten tulla teille tänne keskustelemaan kanssanne. Ja sitten vielä kysyitte petoksista, niin kuten äh, sanoin, virheet eivät ole petoksia. Viime vuonna vuosikertomuksessamme 1200 transaktiota me tutkimme ja näistä 14 todettiin petoksiksi. Ja näissä tapauksissa me lähetämme asian aivan aina Olafille ja Olaf päättää sitten, mitä petosten suhteen tehdään, mutta meidän pitää todellakin erotella virheet ja petokset. Niin todellakin nämä kaksi asiaa pitäisi erottaa. Ja sitten vielä vastasitte siihen, miten, mihin pitää keskittyä ja sitten kysytte sitä, missä näistä tuloksista pitäisi kertoa? No tietysti talousarvion valiokunta, KONT tai koko BU, sitä kutsutaan eri nimillä. Siellä usein esittelette löydöksiä ja jos mahdollista, me aiomme teidät kutsua myös valiokunnan tuleviin keskusteluihin. Ja sitten tämä kolmas kertomus oli, miten olisi parasta viestiä meidän kanssamme niin no, varmasti tällaiset tapaamiset tulevaisuudessakin auttavat, auttavat tässä. Kontvaliokunta on tietysti tästä asiasta vastaava valiokunta, mutta mekin haluaisimme, että meillekin tiedotettaisiin asiasta aina ajan tasaisesti, jos mahdollista. Kiitos siis paljon, että tulitte tänne keskustelemaan ja luotamme tilintarkastustuomioistuimen yhteistyöhön myös tulevaisuudessakin. Hyvät kollegat, siinä tämä ensimmäinen esityslistan kohta ja toiseksi meillä on koneäänestykset. Meidän pitää odottaa kuitenkin kello 10. Äh, tai sieltä tuleekin työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Halusin ottaa esille erään asian, joka liittyy koordinaattorikokoukseen ja äh, tähän pistejärjestelmään, jolla jaetaan mietintöjä. En tiedä, voidaanko tästä nyt puhua, mutta tästä erityisesti minun ryhmäni on nyt huolestunut ja halusin tukea sitä, mitä Tamburano sanoi niin hienosti viime viikon aikana. Mutta olemme todella huolestuneita, sillä aikaisempi järjestelmä oli varma ja luotettava, tiedettiin missä mentiin. Uusi järjestely ei näin tule toimimaan. Ja meistä tuntuu, että uuden järjestelmän tarkoitus on syrjiä pieniä ryhmiä. Ja mielestämme tämä on aika lailla surullista, jos ajatellaan tämän talon demokraattisia prosesseja. Eli pyydän pitämään tämän mielessä, pyytäisin, että kollegat voisivat myös tukea Tampuranon esittämme tarkistuksia ja myös tohtori Barbara Keppelin ajatuksia, kun tähän ehdotukseen päästään. Kiitos. Thank you. Kiitos paljon. Koordinaattorit varmasti ottavat tämän huomioon. Koordinaattoreiden kokoustahan jatketaan sitten heti äänestysten jälkeen. Eli tässä kaikki. Nyt valmistaudumme äänestämään. Uh, dear colleagues, ladies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, meillä on paljon äänestyksiä vielä edessä. En usko, että saamme äänestyksiä käytyä läpi 11 mennessä. Pyydän anteeksi. Meidän pitäisi aloittaa välittömästi Tähän menee hieman pidempään kuin tunti. Tämä pitäisi teidän ottaa huomioon. start from the test vote. Aloitetaan testiäänestyksellä. Eli testiäänestys ensiksi. Laittakaa äänestyskortit sinne laitteisiin. Testiäänestys. Kysymys kuuluu, pidättekö siitä, että valiokuntien, valiokunnan kokous pidetään täällä täysistun salissa? Se on testiäänestyskysymys. Äänestys alkaa. Has anybody voted? Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? The vote is closed. Äänestys päättyy. Tässä näette tulos, tuloksen. Selvä. Ensimmäinen mietintö. tämän testiäänestyksen jälkeen nyt varapuheenjohtaja, kollega Henkel, haluaisi sanoa muutaman sanasen eilisestä kuulemisesta. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä toimin täällä eilen puheenjohtajana tässä julkisessa kuulemisessa koskien valmistusteollisuuden digitalisointia. Täällä oli kolme professoria paikalla ja ammatti liiton edustaja, joka oli tullut pitkän matkan tänne, mutta jäseniä ei ollut kovin montaa paikalla. No se ei ole tässä nyt se pointti, vaan se, että mielestäni se oli epäkunnioittavaa näitä puhujia kohtaan, että ketään siitä ryhmästä, joka ehdotti tätä julkista kuulemista, ei ollut paikalla. Sen halusin sanoa. Uh, well, Uh, Varapuheenjohtaja on aivan oikeassa. Sillä jos me ehdotamme kuulemisia ja kutsumme tänne arvovaltaisia puhujia, he tulevat tänne Euroopan parlamenttiin, silloin meidän kyllä tarkoitus olla täällä paikalla. Meillä pitäisi olla, meitä pitäisi olla paikalla vielä paljon enemmänkin. Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestämään ensimmäisestä mietinnöstä luettelossamme. Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia yhteen yhteentoimivuusratkaisut eli ISA 2. toimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä. Tämä on suositus ensimmäiseen käsittelyyn. Esittelijänä on Carlos Sorinjo. Tästä käydään vain yksi äänestys, sähköinen nimenhuutoäänestys, eli vain yksi ään, loppuäänestys, yksi ainoa äänestys. Äänestys alkaa. The, has, has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. The result is quite clear. Tulos on melko selvä. Kiitos esittelijälle. Tästähän keskusteltiin kolmen toimielimen kesken, käytiin neuvotteluita. Ja nyt sitten toinen mietintö, joka koskee eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita, käyttäjien oikeuksia ja pääsyoikeuksia. Tässä esittelijänä on ollut Pilar Castillo Vera. Neuvottelut ovat olleet kiihkeitä. Ja nyt kyse on siitä, että äänestämme toisen käsittelyn suositusluonnoksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitos paljon kaikille. Tulos on aivan selvä. Hyväksytty siis. Onnittelut ja kiitokset esittelijälle. Seuraavaksi Loppuäänestys kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittämisestä. Esittelijämme on Eduard Martin. Työjärjestyspuheenvuoro. Thank you very much. Niin, puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. EPP pyytää, että kompromissi 15 osalta pidettäisiin nimenhuoltoäänestys. Toivottavasti voitaisiin tehdä näin. I will remember about that. Hyvä on, pidän tämän mielessä. Pistin sen siis tähän ylös. Kiitos paljon. Eli aloitetaan äänestys. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 ja 12 ovat identtisiä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 ja 14 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, Tarkistetaan koneellisesti tarkistus 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 24. Äänestys päättyy. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 37. SET-ryhmästä on yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta tyhjää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Pyydän anteeksi, mutta tämä on tarkistettava. 69. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Yksi EPPn ääni liikaa. Seitsemänkymmentäkolme. Onko nyt kaikki kunnossa? Äänestys siis päättyy nyt hylätty. 74 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 74. Äänestys päättyy. Hyväksytty 75 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81, 83, 84, 85 ja 82 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 anteeksi, puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tähän on esitetty vihreiltä suullinen tarkistus. Korvataan autoala lentoliikenneala. Nämä korvataan siis liikennealalla nämä kaksi sanaa. Onko tästä yhteismi- yhteisymmärrys? Eli siis melkein kaikki äänestivät näiden puolesta. 86 seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta 86 oli hylätty. No tarkistetaan 86 koneellisesti. Tarkistus 86. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta ero ei ollut suuri, joten piti tarkistaa kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemänkymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Yhdeksän tarkistetaan koneellisesti. 79 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan Tarkistetaan 91 koneellisesti. 91 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 97, 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 94. Äänestys päättyy. Hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 95. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan tämä vielä. Kompromissi 10. Kompromissi 10. Se tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta kannatti tarkastaa. Joten kiitos tästä huomiosta. 88 puolesta puheenjohtaja pyytää anteeksi. Eli 88 siitä ei äänestetä, koska se raukeaa. 96 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tarkistetaan 110 koneellisesti. Koneäänestys 110. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mutta tulos oli tiukka, joten tarkistetaan mieluummin kompromissi 13 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tarkistetaan 138. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissi 15. EPP pyysi, että tässä kohdassa järjestetään nimenhuutoäänestys, joten äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 ja 166 ovat identtisiä, ne otetaan yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä kompromissi 18. Äänestys päättyy. Hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tarkistetaan koneäänestyksenä. 170. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 171 puolesta Puheenjohtaja korjaa, se raukeaa. Sataseitsemänkymmentäviisi puolesta vastaan. 171. Puheenjohtaja, voitteko sanoa, miksi 177 raukeaa? 171 raukeaa, koska 170 on hyväksytty. 170 hyväksyttiin. Ja sen takia 171 siis raukeaa. 171, 173 ja 174 raukeavat, eli seuraavaksi 175 ja sen jälkeen 172. Eli nyt 175 puolesta vastaan Tarkistetaan koneäänestyksenä 175. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100. 169. 169 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 176 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä 176. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 177. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 190, 191, 192 ja 193 kaikki yhdessä puolesta vastaan. Hylätty mielestäni, mutta tarkistetaan koneäänestyksenä. Eli neljä tarkistusta yhtenä ryhmänä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksen 199. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 217. 217 koneäänestyksenä äänestys päättyy. Hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 218. Äänestys päättyy. Hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan. Tarkistetaan 222 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. 23, eli kompromissi 23. Äänestys päättyy. Hylätty. 229 ja 230 äänestetään yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan nämä kaksi koneellisesti. 229 ja 230 yhdessä. Koneäänestyksen äänestys päättyy. Hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksellä 233. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa. Toinen osa raukeaa. Sillä kompromissi 24 hyväksyttiin. Ei toinen osa raukeaa. 241 ja 242 ovat identtisiä, ne otetaan yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä kaksi, nämä, kaksi nämä tarkistusta, 241 ja 242. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 251 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan koneäänestyksenä. 251. Äänestys päättyy. Hylätty. 252 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. 253. Äänestys päättyy. Hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä 262. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 263 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan 263 koneäänestyksenä. Kompromissi 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistetaan kompromissi 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys on tietysti koneäänestys, eli nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kuten näette, 47 puolesta, 11 vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle eli Eduard Martinille. Now is a... No niin, näin pääsemme herra Lewandowskin mietintöön saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU-lainsäädännön alalla, vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia toimimpia – EUn puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääoma markkinoille. Näin aloitamme mietintö. Tarkoitus yksi puolesta vastaan tarkistetaan. Kiitos. Äänestys päättyy hylätty. Tarkastus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Ensimmäinen osa kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Ensimmäinen osa. Tarkistus seitsemän. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa raukeaa, koska kompromissi 1 hyväksyttiin. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä 11. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan vielä, 31, 31. Äänestys päättyy. Hylätty aika selvästi. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Kädet ylös. Olkaa hyvät, koska en näe tätä. 32. Tarkistetaan siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nostakaa kädet selvästi, koska en näe. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan ja tarkistetaan 34. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. 48. 48. Äänestys päättyy. Hylätty 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 50 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 50. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nostakaa kädet selvästi, kollegat. Tiedän, että olette väsyneitä, mutta silti 51 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 51. Äänestys päättyy hylätty. 52 puolesta vastaan. Ei tämä nyt näy. 52 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58. Tämä oli pyyntö Guelta. k erillisäänestyksestä 58 siis Guen pyynnöstä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 vastaan tyhjää hylätty 72 puolesta vastaan tarkistetaan 72. Äänestämme 72. Sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Ja loppuäänestys. Sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja nyt Ovatko kaikki äänestäneet? Tässä on yksi EPP-jäsen liikaa. No hyvä. 50 hyväksyvät, 8 hylkäävät ja 6 tyhjää. Kollega Lewandowski, onnittelut Janus Lewandowski. Kiitos teille oikein paljon. Ja nyt menemme viimeiseen äänestyslistaan. Kyseessä on suullinen kysymys. question on uh, Kohti menestyvää datavetoista taloutta. Suullinen kysymys. Barbara Kappel on esittelijä. Kyseessä on suullisesti vastattava kysymys ja lopullinen äänestys tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi tyhjää ääntä. Kaikki muut hyväksyvät. Ja näin pääsimme päätöslauselmaa esitykseen kohti menestyvää datavetoista taloutta esittelee Barbara Kappelilta tarkistus yksi puolesta. Against. Abstention. Vastaan. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä on hyvin monimutkainen äänestys. Sitten IMKO B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO C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 tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan 42. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 49. Äänestys päättyy. Hyvänen aika. Pahoittelen, en nähnyt käsiänne. Pahoittelen. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli kompromissitarkistus. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tarkistetaan 70. Koneellinen tarkistusäänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Tarkistetaan 156. Äänestys päättyy. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta 164 165 ovat identtisiä, eli ne yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tarkistetaan 182. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237, 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tarkistetaan kompromissitarkistus 28.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 31 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 235 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 241 tarkistetaan. 241 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 5 vastaan, tyhjää 9. Onnittelut esittelijä Kappelille tästä mietinnöstä. Now coordinators and it's three <coughs> Now, dear colleagues, we've got uh, our coordinator. Hyvät kollegat, nyt on koordinaattorinen kokous, mutta kaikkien kannalta on hyvin tärkeää se, että kello 15 eli iltapäivällä meillä on kahden valiokunnan yhteiskokous. Hyvät naiset ja herrat, arvon ystävät, muistakaapa, että meillä on tämä yhteiskokous IMKO-valiokunnan kanssa kello 15. Meidän todella olisi oltava täällä paikalla. Pitäisi olla hyvin vahva valiokuntamme edustus, eli 100 prosenttinen edustus olisi paikallaan. Kiitos. Koordinaattorit jatkavat nyt.